jeśli byście państwo pozwolili to byśmy rozpoczęli No niin, jos teille sopii, voisimme nyt aloittaa. Olemme 15 minuuttia myöhässä. Toivottavasti tänne tulee vielä lisää ihmisiä paikalle. Ja nythän on maanantai, ihmiset ovat ehkä vasta matkalla. Olette saaneet esityslistan ja aluksi Kerron teille muutamia asioita. Ymmärtääkseni voimme hyväksyä esityslistan. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Ensinnäkin tämä kokous lähetetään internetissä ja tulkataan 20 kielelle, mukaan lukien poissulkien slovakin, maltan kielen ja viron. Kuten tiedätte, viime viikolla emme tavanneet. Meillä ei ollut kokousta. Tämä johtui komissaarin terveydentilasta. Hän voi nyt paremmin Hänet osittain korvaa herra Katainen ja toisesta osasta vasta herra Pleva. Olen kuullut asiasta koordinaattoreita ja päädyimme siihen, tai suurin osa koordinaattoreista oli sitä mieltä, että olisi kuitenkin parempi odottaa, että pääsemme henkilökohtaisesti puhumaan komission jäsen Hoganin kanssa. Tämä oli siis päätöksemme tuolla. Meillä on kaksi vaihtoehtoa. Joko se, että keskustelemme aiheesta keskiviikkona Brysselin täysistunnossa, tai se, että valiokuntamme kokoontuu erityiskokoukseen torstaina. Ja sihteeristön työn myötä päätimme, että toimisimme niin että tämä olisi osa täysistuntoa ja tätä myös suurin osa koordinaattoreista tuki. Emme ole kuitenkaan vielä saaneet yksityiskohtaista aikataulua täysistunnosta, mutta todennäköisesti tämä tulee esille noin kello 11 illalla. Sihteeristö korjaa minua. Aikataulu saattaakin olla siinä seitsemän maissa kello 19. Mutta tämä nähdään sitten, kun lopullinen aikataulu saadaan. Tärkeää on kuitenkin se, että tästä keskustellaan täysistunnossa. Puhumme maatalouden kriiseistä sen eri osa-alueilla, eri alueilla – ja tiedätte, että tänään ja huomenna ministerineuvosto keskustelee tästä aiheesta Luxemburgissa. Ja saamme tietomme myös komission ehdotuksen, joka koskee rahoituskirjekuoria, lisävaroja, jotka tulevat maatalousbudjetin ulkopuolelta Eli emme käytä vielä reserveemme. Ja tästä olen tekemässä päätös ministerineuvostossa huomenna. Ja samalla määritellään myös ne periaatteet, joiden mukaan jäsenvaltioiden on tarkoitus käyttää tätä rahoitusta. Eli varmasti Tiedätte tästä aiheesta jo paljon, mutta yksityiskohdat saamme sitten neuvoston kokouksen jälkeen. Ja komissio antaa tästä tietoa keskiviikon kokouksessa. Tässä hieman tästä aiheesta. Ehkäpä tämä aihe oli vielä hieman epäselvä. Kesätauon aikana kävimme tiedonvaihtoa aiheesta – Varmasti me kaikki kesällä olimme mukana tapaamisissa. Tapasimme viljelijöitä omilla alueillamme, vaalipiireissämme ja mm, aikamoista painetta sieltä päin tulee. Saimme paljon kysymyksiä, mutta samalla uskon kuitenkin, että pystymme antamaan tietoa, jota meillä tuolloin oli. Tämä kaikki tästä aiheesta nyt sitten eteenpäin. Jos teillä on kysyttävää, voitte kääntää puoleen, mutta en nyt näe kysymyksiä. Kohta kolme esityslistalla. Viidestoista ja 16 heinäkuuta 2015 pidetyn kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen tiedätte menettelyn, jota tässä käytetään. Minulla on teille nyt erityinen ilmoitus. Ei mikään ehkä miellyttävä sellainen. Tämä on nyt viimeinen kokous, kun Rova Paulsen osallistuu tämän, tämän valiokunnan kokoukseen. Hän on tehnyt kovasti valiokuntamme Euroopan viljelijöiden ja maanviljelyn eteen ja tiedämme, kuinka sitoutunut hän on ollut omalla osa-alueellaan, joka liittyy pitkälti eläinten terveyteen ja hyvinvointiin. Ja hän kantoi suurimman taakan alun perin näissä kysymyksissä, ennen kuin mukaan tuli myös Rova Jegle joten hän on saattanut päätöksen monia hyvin tärkeitä asiakokonaisuuksia, joita seurataan varmasti vielä monta vuotta tästä eteenpäinkin. Joten haluaisimme kysyä, pyytää Paulsenilta, että meillä olisi mahdollisuus ottaa teihin yhteyttä myös vastaisuudessa, mikäli täällä tai ne henkilöt, jotka jatkavat teidän työtänne, voisivat ottaa teihin yhteyttä niin, että me parlamentin jäsenet ja myös viljelijät voivat ammentaa teidän laajoista kokemuksistanne ja osaamisestanne myös myöhemminkin. Tulemme muistamaan teidät hyvin ja te olette totta kai tervetullut jatkossakin kokouksiimme. Minun on vaikea löytää oikeita sanoja sen ilmaisemiseen, mitä nyt haluaisin sanoa, mutta vielä kerran kiitoksia oikein paljon ja kaikkia hyvää. seuraavaan elämän vaiheeseenne. jeśli by pani chciała powiedzieć parę zdań to bardzo prosimy. Jos haluatte, Rova Paulsen, voitte nyt puhua. Kiitos. Aivan valtavasti. Olen onnellinen ja tyytyväinen. Suoraan sanottuna 66 vuotta ja 6 kuukautta siitä, kun sain ensimmäisen maksetun työpaikan olen kirjoittanut kirjoja, tehnyt elokuvia, teatteriesityksiä. Minulla on kymmenen lasta. Olen ollut viljelijä, joten ehkä ymmärrätte, että tuntuu ihan hienolta se, että nyt lähden Espanjaan, Italiaan, asun asuntovaunussa. Olen mieheni, rakka mieheni kanssa ja olen ihan rauhassa, otan rennosti. Toivon todella, että te, jotka jatkatte, muistatte yhteyden sen välillä, että ihminen tarvitsee ruokaa. Samalla tarvitaan toimiva maaseutu, elävä maaseutu, monimuotoisuutta, biologista, kulttuurista, sosiaalista monimuotoisuutta. Sitä me tarvitsemme muutaman vuosikymmenen jälkeen 75 prosenttia kaikista kansalaisista maailmassamme asuu kaupungeissa. Kuvitelkaa, miten mahtavan tärkeä maaseutu on silloin ihmiskunnan tulevan elämän turvaajana. On nähtävä selkeä yhteys maatalouden, eläinten hyvinvoinnin, kansanterveyden ja ihmisten tulevaisuuden ja ilmaston välillä. Kaikki asiat liittyvät yhteen ja todella toivon, että voin pyytää, että näette kokonaisuuden ja huolehditte maaseudusta. Kiitos oikein paljon. Bardzo dziękujemy za, te, za tą me kaikki kiitämme sinua oikein lämpimästi näistä sanoista ja näistä neuvon sanoista. Tämä kaikki on todella tärkeää yhteiskunnallemme, elintarviketurvallisuudellemme ja niin edelleen. Eli vielä kerran paljon kiitoksia ja kaikkea hyvää. Te kaikki olette tänne tervetulleita. Mutta ainakin joulun alla varmasti lähetämme kaikille entisille jäsenillemme kutsun osallistua kokouksiimme. Tämä otetaan nyt uutena sääntönä tai menettelynä käyttöön ja tämä on oikeastaan aikaisemminkin jo toiminut edellisen puheenjohtajan aikana. En muista nyt hänen nimeään. Ei brittijäsen, vaan toinen. Kuka hän nyt olikaan? No kyllä sen minä, kyllä minä sen vielä muistan. Göppel, No niin, muistinhan minä. No niin, tässä oli nyt kylliksi nostalgiaa. Mennäänpä eteenpäin. Kohta neljä esityslistalla. Agri-valiokunnan virkamatkan esittely. Virkamatkahan kohdistui Ranskan alpeille, Savojen ja Yläsavojen alueelle. No niin, minulla on tässä kaikki tarpeelliset tiedot, mutta en kerro niitä teille, koska varmastikin selostus jäisi varmasti aikaa vajaa, vajanaiseksi, mutta tässä on nyt hienoja valokuvia ja olemme kaikki hieman kateellisia siitä, että me itse pääset mukaan matkalle. Nyt on varmasti syytä onnitella matkan hienosta järjestelystä. En lähde nyt luettelemaan kaikkia mukana olleita, mutta olen varma, että Downtown, joka oli siis tässä matkan päävastuuhenkilö, kertoa teille enemmän. Hän kertoo varmasti matkan yleisistä kysymyksistä ja myös teknisemmistä tiedoista, joita tähän liittyy, koska tässähän käsiteltiin tuon alueen ja samankaltaisten alueiden tiettyjä kysymyksiä, haasteita ja mahdollisia ratkaisuja maatalouspolitiikan näkökulmasta. No niin, herra Dantaan, pyytäisin teitä nyt esittelemään meille tämän matkan. Kiitos puheenjohtaja. Olin erittäin iloinen voidessani ottaa vastaan meidän valiokuntamme valtuuskunnan omalla alueellani se osio, jonka minä tarkkaan kirjasin, olisi, että haluan puhua laatutuotteista ja ylemmän vuoriston viljelyolosuhteista ja olosuhteista. Ja 50 vuoden ajan olen halunnut vakuuttaa näille tuottajille, että heidän elinolomahdollisuutensa ovat hyvät. Olen halunnut mä laite, lue, määritellä tarkkaa politiikkaa laadukkaille tuoteille. Minä me olemme voineet nähdä tämän taantuman joillekin tuotantosektoreilla ensinnäkin viini, myös näillä rinnealueilla viinin tuotanto on vähentynyt ja myös ylä, ylävuoristossa tuotanto on vähentynyt, jos silloin puhutaan yli 2000 metrin korkeudesta, jossa on vähän alempiakin vuoria, siellä on erilaisia tuotanto variantteja. Mie pyydän anteeksi etukäteen, jos kollegat joutuivat pienen juustokuurin eteen, mutta se kuuluu meidän paikallisiin tapoihin. Minä haluan kuitenkin osoittaa teille ja todistaa teille tällä, että ne, jotka äh, otettiin vastaan tuolla, olivat erittäin hämmästyneitä äh, tämän alueen teknisyydestä, niin kyllä silloin pystyivät, myös paikalliset olevat ihmiset pystyvät näkemään, että tämä valiokunnan ihmiset olivat todella perehtyneitä asioihin. Mitä tulee teihin, puheenjohtaja, minä olen valmis järjestämään uudestaan tämän matkan, siis kakkosmatkan, vaikkapa ensi vuonna, jos se teille sopii. Bardzo, bardzo dziękuję. E, pani poseł Miller. Kiitoksia kovasti. Ganz, ganz herzlich bei Michel. Kiitos puheenjohtaja. Michelille sydämelliset kiitokset hyvistä matkajärjestelyistä. Kiittäisin myös valiokunnan agritiimiä. Erittäin hyvää työtä tehtiin. Matkalla oli mukavaa, oli hienoa tutustua tähän alueeseen ja me totesimme että kaikkialla Alppialueella ongelmat ovat samantyyppisiä. Periaatteessa viljelijät vuoristoalueilla voivat ainoastaan tuottaa tällaisia suojattuja alkuperätuotteita ja tarvitsevat näitä tasausmaksuja tuekseen. Tämä kävi selvästi ilmi matkan aikana. Lisäksi nähtiin eroavaisuudet, mitä tapahtuu tapahtuu, jos nuoria ei saada vakuutettua jatkamaan viljelyä täällä vuoristoalueilla. Silloin oikeastaan jää hyvin helposti käytettävät alat käyttöön. Muut kasvavat umpeen. Oikein sydämelliset kiitokset ja parahin Michel, juustoa ei ollut mitenkään liikaa ja siellä saatiin viiniä myös maistaa, joten kiitos oikein paljon. Kiitoksia. Nyt vasta olenkin kateudesta vihreä. Oui, merci, président. <clears throat> Oui, je crois... Kiitos puheenjohtaja. Minä uskon, että tässä on vähän vaaratekijä, kun puhutaan TTIPstä, koska itse asiassa nämä, eri, nämä viini, suojatut viinimerkit, eivät, niitä otettu pois näistä neuvotteluprosessista, jos puhutaan niistä maista, joissa on enemmän tuotantoa. Meidän pitää myös muistaa, että tuotantokustannukset ovat myös korkeita. Puhun savojin viljelijät, tunnen savojin viljelijät hyvin. He ovat todella, todella huolissaan tästä kustannuskehityksestä. Bardzo dziękuję pani poseł Sanowa. Eh, bueno, yo también he ido a esa... Minä myös kävin täällä matkalla, olin mukana, haluan erityisesti kiittää Michelia. Vastaanotto oli aivan hieno ja kuinka tämä tapaaminen oli järjestetty. Minulle tämä oli erittäin tärkeää. Eh, pystyin näkemään ja arvottamaan, kuinka tärkeää on tämä suora myyntitoiminta, jotta voidaan taata paikallistuottajien tulotaso jos puhumme siinä, miten voimme työskennellä jatkossa samalla linjoilla. Tämä pitäisi tehdä paljon enemmän komissio pitäisi tehdä paljon enemmän. Se on nyt jättämässä oman onnensa nojaan nämä tuottajat, viljelijät, jotka painottavat nimenomaan suoraan myyntiin ja haluavat yleistää sitä. Tässä valiokunnassa meidän pitäisi toteuttaa tärkeää työtä useilla eri aloilla kaikki mm, terveydelliset normatiivit pitäisi todella sopeuttaa todellisuuteen, jotta ne vastaisivat pienviljelijöiden todellisuutta, jotka todella ovat ryhtyneet harjoittamaan suoramyyntiä. Tämä vierailu siinä mielessä oli erittäin tärkeä, kun pystyimme näkemään, kuinka tärkeää on pien- ja keskikokoisten tilojen yritykset säilyttää maantaloustuotanto vuoristoalueilla, erityisesti korkean, korkeiden vuorien vuoristoalueilla. Tämä on tärkeää arvo meille. Meidän pitää työstää sitä lisää, koska EUlla on paljon alueita, joissa pitäisi tukea tämän tyyppistä osallistumista ja läsnäoloa. Meidän pitäisi olla enemmän läsnä maanviljelöille. Minulle tämä oli erittäin, erittäin tärkeä äh, vierailu. Haluan vielä toistaa, kuinka tärkeää meidän etujen kannalta on jatkaa tätä tuke, tukityötä nimenomaan korkean vuoriston maanviljely- ja maataloutta suoramyyntitoiminnassa. Ja vielä kerran kiitos tämän äh, vierailun järjestämisestä. Dziękuję, dołączamy się do tych podziękowań. Kiitoksia kovasti. On syytä meidän kaikkien yhdessä kiittää tästä ja korostaa sitä, kuinka tärkeitä nämä esiin ottamanne aiheet ovat. Euroopassa maatalous on hyvin moninaista, joten on hyvä, että meillä on useita välineitä käytettävissämme yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa. Puhutaan myynnistä, korkealaatuisista tuotteista, joiden valmistaminen on kallista, koska tuotantoolosuhteet saattavat olla hankalia. Ja totta kai tähän liittyvät myös suojatut alkuperämerkinnät. Eli olemme hyvin valppaina näiden kaikkien aiheiden osalta ja varmasti voimme tehdä sen johtopäätöksen, että nämä aiheet ovat jatkossakin läsnä työ, valiokuntamme työssä. Nyt voimmekin kuulla komission edustajia. Tai voimme tässä vielä kääntyä komission edustajien puoleen. He ottavat tämän huomioon. Seuraavaksi Käsittelemme sitten kohtaa viisi kasvintuhojen vastaisten suojatoimenpiteiden tilanteesta. Selonteko. Meillä on tässä komission ehdotus. Esittelijänä on Nancy McIntyre. Tästä on keskusteltu neuvostossa nyt vuoden verran. Ja parlamentti hyväksyi ensimmäisen kantansa tästä jo vuosi sitten huhtikuussa. Tämä on kuitenkin varsin ristiriitainen aihe. Ja Koreper löi lukkoon kantansa tästä vasta 36. tänä vuonna. Me olemme äänestäneet laajalla enemmistöllä valiokunnassa tästä ja siitä, että lähdetään toisen käsittelyn neuvotteluihin – Faimon, joka oli tässä aikaisempi esittelijä, ei ole enää parlamentin jäsen ja hän, hänet korvaa nyt siis Mac, McIntyre, joka on alkanut jo hoitaa näitä tähän liittyviä töitä. Meillä oli viime viikolla Strasbourgissa tähän liittyvä kokous. Muistan, että, että tarkistuksia oli 136 ensimmäisessä käsittelyssä. Ja nyt ministerineuvosto käy niitä läpi, keskustelee niistä. Ensimmäinen kolmikantaneuvottelu pidetään 22. lokakuuta. Nyt saatte puheenvuoron Rova McIntyre ja voi kertoa meille, mikä on nyt uusi tilanne tässä äärimmäisen merkittävässä asiassa. Eli missä mennään? Olkaa hyvä. Well, thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Oikein hyvin johdattelitte siihen, missä mennään. Joten pahoittelut kollegat, jos toistan muutamia seikkoja. Kaikki lähti liikkeelle, kun arviointiin nyky kasviterveyssääntöjä vuonna 2010. Viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana on nähty vaarallisia kasvintuhoja, jotka tulevat tuotujen tuotteiden kanssa. Nämä ovat lisänneet tietoisuutta siitä, minkälainen kustannus voi syntyä siitä, ettei suojella riittävästi. Vuoden 2010 arvioinnissa todettiin, että ei ole katsottu riittävästi ennaltaehkäisyä, kun puhutaan korkeariskisestä tuonnista. Toiseksi pitää keskittyä sellaisiin kasvintuhojiin, jotka leviävät kautta EUn. Tarvitaan tehokkaampia keinoja, joilla voidaan estää kasvintuhojen leviäminen. On uudistettava toimia, jotta ne sopivat EUn sisäiseen liikkuvuuteen. Kasvipassit ja suojelut alueet ovat tässä mukana. Joten tässä valossa komissio esitti uuden asetusluonnoksen toukokuussa 2013. Ja tämä kumoaa nykydirektiivin ja päivittää nykysääntöjämme. Kuten puheenjohtaja sanoi, maatalousvaliokunta hyväksyi mietinnön, joka oli itse asiassa silloisen kollegani edustaja Feynmanin mietintö. Kyseenä on kasvintuhojen vastaiset suojatoimenpiteet. Tätä käsiteltiin helmikuussa 2014. Mietintö hyväksyttiin parlamentissa huhtikuussa vuonna 2014. Se sai laajan enemmistön 478 ääntä puolesta 46 vastaan 24 tyhjää. Jäsenet painottivat, että ennaltaehkäisy- ja suojelutoimenpiteet ovat tärkeitä samoin kuin tuhojien nopea havaitseminen. Valien jälkeen katsottiin sitten uudestaan mandaattia lähteä neuvotteluihin, ja tämä valiokunta hyväksyi mandaatin syyskuussa vuonna 2014. Neuvosto hyväksyi oman kantansa tämän vuoden heinäkuussa. Joten nyt olemme siinä vaiheessa voimme siirtyä kolmikantaneuvotteluihin. Ensimmäiset neuvottelut on suunniteltu tämän kuun, pidettäväksi tämän kuun 22. päivä. Jokaista kolmikantaneuvottelua edeltää tietenkin meidän valmistelma kokouksemme, jossa voimme käsitellä yksityiskohtaisesti parlamentin kantaa. Viime viikolla meillä oli varjoesittelijöiden kokous, koska jotkut varjoesittelijöistä ja minä itse esittelijänä olemme melko uusia tämän asian parissa, joten oli hyvin hyödyllistä kuulla varjoesittelijöiden kantoja neuvoston muutosehdotuksiin. Monissa tekstikohdissa neuvosto on ehdottanut ihan merkittäviä muutoksia, jotka johtavat melko erilaiseen kantaan asemaan kolmen toimielimen välillä. Ja tässä mielessä olen itse asiassa pyytänyt sekä neuvostoa että komissiota antamaan yleisesityksen kannastaan ensimmäisessä valmistelevassa kokouksessamme 22. päivä. Kiinnittäisin jäsenten huomion vain muutamaan alaan, jossa näkemyseroja on selkeästi komission ja parlamentin välillä. Ehkä yllättäen ensimmäinen kysymys liittyy lainsäädännön käyttöön, miten jäsenvaltiot neuvoston kautta haluavat täytäntöönpanosääntöjä mieluummin kuin delegoituja säädöksiä, jotka olisivat meille mieluisampia. Lisäksi merkittävä ero liittyy kasvien tuontijärjestelmiin. Neuvoston ehdotus tuontistrategiaksi ei ole mitenkään hyvin selvä ja selkeä. Tästä tulee varmasti haasteellisin neuvotteluiden aihe lähiaikoina. Parlamentin tulisi mielestäni pyrkiä tasapainoiseen tulokseen. Nykyjärjestelmä on vahvistettava aktiivisesti, on pyrittävä suojautumaan uusia kasvintuhoja vastaan, samalla huolehtien siitä, että riskit arvioidaan tarkkaan. Mitään turhaa lisätaakkaa ei toimijoille tai viranomaisille tällä toimintasaralla saa luoda. Mielelläni teen yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa kolmikantaneuvotteluissa ja totta kai raportoimme takaisin tänne valiokuntaan aikanaan. Kiitos. Bardzo przepraszam. Pyydän anteeksi. Kiitoksia kovasti näistä tiedoista. Nyt annan puheenvuoron herra Haitemalle. Thank you very... Kiitos puheenjohtaja, kiitos kollegat ja kiitos oikein paljon edustaja McIntyre viime viikon kokouksesta. Hyvin lupaavasti tämä alkoi, joillekin tämä on uusi ala ja tämä on hyvin hankala ja laaja ala, joten Tarvitsemme aikaa, että voimme tehdä hyviä päätöksiä. Haluaisin painottaa kuitenkin sitä, mitä meillä on ja mitä tämä sektori tarkoittaa Euroopan unionille, kun se tarkoittaa paljon EUn kasvikauppa. 30 miljardia arvioiden mukaan vuosittain. Työpaikkoja, talouden kehittymistä ja innovaatiota voidaan näin tukea. Nykyinen avoin järjestelmä, joka on meillä Euroopan unionissa, on asia, jota pitää kohdella hyvin varovaisesti koska se on meille arvokas asia ylläpidettäväksi. Se on ollut olemassa jo vuodesta 1977 ja se on kulmakivi, kun suojellaan EUn maataloutta ilman, että estetään kauppaa ja kehitystä, ja se on alle tärkeää. Siksi Euroopan parlamentti on päättänyt jo kaksi eri kertaa, että avoin tuontijärjestelmä on keskeisen tärkeää, kun kauppaa käydään. Joten kuten edustaja McIntyre mainitsi, Familyn mietinnöstä äänestettäessä huhtikuussa 2014 muutokset artiklaan 40, jossa ehdotettiin suljettua järjestelmää, äänestettiin nurin suurella enemmistöllä. Ja viimeksikin, kun Sylelästä keskusteltiin tuossa päätöslauselmasta samantyyppisiä tarkistuksia ei hyväksytty, ne hylättiin. Mielestä suljettu järjestelmä estää kaupan ja johtaa taloudellisiin menetyksiin. Nämä menetetään myös työpaikkoja ja innovaatiomahdollisuuksia. Tämä vaikuttaa vaikuttaisi myös kovasti kehitysmaihin EUn ulkopuolella. Siellä menetettäisiin arvioiden mukaan 4 miljardia euroa. On myös muistettava, että jos otetaan käyttöön suljettu järjestelmä, myös kolmannet maat meidän ympärillämme näin tekisivät, ja tämä haittaisi kauppaa entistä enemmän. Lisäksi, jos haluamme täytäntöönpanna tällaista suljettua järjestelmää jollain tapaa tai sen siihen verrattava järjestelmä. Tarvitsemme vaikutusten arvioinnin, koska taloudelliset vaikutukset eivät ole hyvin ennakoitavissa tällä hetkellä. Jos tällaisen järjestelmän haluamme, tarvitaan vaikutusten arviointi ja siihen menisi tietenkin muutama vuosi ja näin se haittaisi asian edistymistä, hidastaisi sitä. Lopuksi tasolla käytävä kauppa on eu hyvin dynaamista. Asiat muuttuvat nopeasti ja siksi tällainen suljettu järjestelmä ei tähän sovi. Mielestäni Euroopan parlamentilla ja maatalousvaliokunnalla on nyt vankka mandaatti suhteessamme, Euro- suhteessamme neuvostoon. Haluamme huolehtia avoimesta järjestelmästä, olla tässä tarkkana. Emme voi hyväksyä neuvoston ehdotusta 41a-tekstiksi. Se ehdottaa uutta järjestelmää, joka vaikuttaa suljetulta. Kiitos. Pani poseł, dziękuję bardzo, pani poseł Schreier. Kiitoksia kovasti. Kiitos paljon puheenjohtaja. Me näimme, mitä voi tapahtua sylellä tapauksissa. Nyt on selvää, että jotain pitää muuttaa nykyjärjestelmässä kasvisuojelualalla. Alankomaissakin keskusteltiin tässä paljon. Nyt tarvitaan parempaa ennaltaehkäisyä, mutta myös sitä, että käytetään paremmin kasviterveyssääntöjä, jotka meillä on jo tällä hetkellä. Hoito, jossa yrittäjä itse huolehtii tästä järjestelmästä on tärkeää. Tämä ei kuitenkaan voi tarkoita sitä, että pitää täysin muuttaa nykyjärjestelmää. Meidän ei pitäisi tehdä vaikeaksi avointen markkinoiden toimimista. Se on tärkeä perusta EUlle. Nyky tarkastusjärjestelmässä on voitu hyvin yhdistää vapaat avoimet markkinat kasvinsuojelusääntöihin. Jotkut jäsenvaltiot haluavat kuitenkin muuttaa tilannetta täysin ja siirtyä valvotumpaan järjestelmään, mutta tällaista asiaa ei Euroopan unionin pitäisi mielestäni ajaa. Kiitos. Dziękuję, pani poseł. Pani poseł Aguilera, bardzo proszę. Kiitoksia. Seuraava puhuja. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minä en ollut hyväksymässä tätä nykymandaattia. Minä haluaisin kuitenkin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja korostaa sitä vaikutelmaa yhä vielä, joka minulla on. Eli on olemassa vielä ongelma. Täällä on viitattu eräisen aiheeseen ymmärrä liberaalien kannanoton, mutta tällä hetkellä tämä nykyjärjestelmä ei toimi. Rajavalvonta ei toimi rajoilla valvonta ei toimi. Meillä on EU-ssa tietyt, tietyt tuhoa, tuhoajat, jotka vaikuttavat EUn alueella. Ja ne, ne nimenomaan tuntuvat rankimmin EUn ulkorajoilla, EUn rajoilla. Minä uskoisin, että edustaja Vite viittasi täällä anteeksi nyt, että mainitsen sen uudestaan, on avoin kauppa on tärkeää. Näin hän sanoi, mutta rajavalvonta on myös tärkeää. Meidän pitää maksaa tuottajille tästä näistä tuhoista aiheutuvat vaivat tai näiden, kaikki nämä mustat ta, täplät, niin kuin me sanomme. Meidän pitää maksaa neille, koska jatkuvasti on tehtävää, jatkuvasti on niin paljon avoimia kysymyksiä. Haluan siis sanoa komissiolle, että tämä tilanne ei ole normaalia. Jotakin pitää tehdä meidän pitää päästä eteenpäin. Miksi, miksi tässä ollaan pysähtyneessä tilanteessa? Se on varmasti neuvoston ansiota tai syytä. Nykytilanne ei toimi ja, tämän, ja meidän täytyy muistaa, ketkä ovat ensisijaiset kärsijät. Ne ovat tuottajat, myös yleis, yleensä eurooppalainen tuotanto. En minä vastusta avointa kauppaa, minä vain en kannata nykyjärjestelmää. Sen takia se pitää muuttaa ja pitää tehdä pikaisesti päätöksiä. Ja tässä parlamentissa se on erittäin tärkeää. Sanon komissiolle, että meidän täytyy tehdä päätökset. Tämä parlamentti on hyvin tärkeä, sillä on painava rooli tässä. Dziękuję. Pan poseł Domato. Kiitoksia kovasti. Domato seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos. Olen tyytyväinen voidessani osallistua tähän keskusteluun. Vasta tässä vaiheessa olen nyt lukenut päätöslauselman, joka koskee näitä kasvin suoja-aineita. Olen seuraavissa kolmikantaneuvotteluissa varjoesittelijänä. Ja tulen Apulen alueelta. Tunnen hyvin Xylella fastidiosa bakteerin, jonka varmasti tekin tunnette. ja tiedätte, minkälaista haittaa tämän kaltaiset bakteerit voivat aiheuttaa maataloudellemme ja taloudellemme. Sen takia aion kaikin keinoin trilogeissa pyrkiä siihen, että löydämme ennaltaehkäiseviä keinoja tämän kaltaisia tuhoja vastaan. Meidän täytyy toimia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa käyttäen kestäviä menetelmiä ja parhaita käytänteitä ja ääritilanteissa vasta voidaan käyttää tiettyjä, tiettyjä menettelyitä. Meidän täytyy pyrkiä mahdollisimman suureen bioturvallisuuteen ja siihen, että suojamme maatalousalaa. Sitten viimeisenä mm, luettelo tuhoajista ja karanteenituhoajista. Meillä täytyy olla ta- oikeanlaiset lähestymistavat ja esimerkiksi tämä Xylella fastidiosa silloin kun se iskee apulian oliivipuuhun, sitä ei voida torjua samalla tavalla kuin esimerkiksi koristekasviin, kun se iskee koristekasviin korsikassa. Toimet, joita EU on tähän asti käyttänyt tämän kaltaisten patogeenien osalta, ei riitä, mikäli halutaan saada todella tuhot vähenemään. Eli meidän täytyy nyt lähteä jälleen kerran tähän taisteluun. Kiitoksia oikein paljon. Seuraavaksi Sebastian. Muchas gracias, señor presidente. Yo también... Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä haluan myös osallistua tähän toimintaan, koska olen, olen, olen, no, oli myös edellisen vaalikaudella täällä. Minusta on äärimmäisen tärkeää, mitä tässä nyt käsitellään, koska kun puhutaan näistä <clears throat> kasvituhojaista ja aineista ovat erittäin vaikeita. Ne ovat todella vakavia kysymyksiä. Jos ajattelemme minun alueen esimerkiksi appelsiinin tuottajia, joka vuosi meillä on pelkäävät yhä enemmän, että tämä tämä tauti tulee yhä enemmän esille heidän appelsiineissaan. Ja jopa se on tuotu tänne tiedoksi, miten nimenomaan monet laivat ovat jääneet Valensian satamaan, koska tuotteet ovat olleet näiden kasvituhoaineiden saastuttamia. Meillä on hyvät käytännöt valvonnassa, mutta ne eivät todellakaan toimi, niin kuin täällä sanoin, että ennakoiminen on aina paljon halvempaa ja tehokkaampaa kuin parantaa. Meidän pitää todella toimia siten, että tämä asetus toimisi. Meidän pitää ottaa myös huomioon, että jo nyt kärsimme Tällä hetkellä en ajattele edes tulevaisuutta, mutta me kärsimme jo nyt ilmastonmuutoksesta. Ja kyllä nämä voivat nämä kasvintuhojat tulevaisuudessa tuhota yhä enemmän lisää pinta-alaa. Ajattelen tässä nimenomaan Etelä-Eurooppaan välimeren aluetta. Jos me myös lähdemme rajamaan liikaa liikkuvuutta, niin kyllä silloin se voi myös aiheuttaa vahinkoa. Mutta meillä pitäisi, jos meillä on täysin avoin järjestelmä, niin se on aiheuttanut ongelmia ja tuhoisia tilanteita, niin kuin täällä on jo kommentoitu. Se on johtanut vakaviin tilanteisiin. Me olemme sitä mieltä, että pitää ennaltaehkäistä ja löytää semmoinen sekajärjestelmä, jossa esimerkiksi voisi olla selkeä luettelo niistä maista, jotka ovat turvallisia, ja luettelo niistä maista, jotka eivät ole turvallisia. Silloin voisimme välttää tilanteita, joista on jo kärsitty EU-ssa aiemmin. Minä haluaisin, että asetus olisi paras mahdollinen ja olen valmis tekemään työtä yhdessä esittelijän kanssa, koska tähän asti hän on organisoinut kaiken loistavasti. Bardzo dziękuję. Pan poseł. Kiitoksia. Seuraan puhuja. Kiitos paljon. Minä aion tässä nyt vähän uudelleen, melkein uudelleen tuottaa sen puheenvuoron, jonka Rouva Ajuso ei oli aikonut pitää täällä. Siis hän ei voinut olla täällä, mutta minä nyt kerron sen teille ja puhun hänen nimissään. Hyvä puheenjohtaja, ensinnäkin haluan kiittää esittelijä Rova McIntyrea myös kokouksesta, jonka on järjetti varjoesittelijöille viime viikolla ja jossa äh, käytiin ensimmäistä keskustelua viitaten neuvotteluihin, joita käydään neuvoston kanssa tästä asetuksesta. Rouva Jussa sanoo, että Eurooppa on tällä hetkellä altina suuriin terveydellisiin, kasviterveydellisiin riskeihin, joilla on erittäin paljon painoarvoa, jotta se on sen takia tärkeää, että meidän pitää estää uusien kasvintuhoajien, kasvintuhoajien, kasvintuhojen pääsy euroon ja EU-alueille. Tässä on kyse viljelystä, mutta myös metsäalueista. Meillä pitää olla tärkeämmät mm, tuontivalvonnat, kontrollit, jotka olisivat tehokkaita, jossa silloin kasvinsuojelu ja kasvin terveelliset näkökohdat otettaisiin paremmin huomioon. Meidän pitää ottaa huomioon myös kasvi kasvinsuojelu aina paremmin huomioon Euroopassa. Ei saa unohtaa myös ne, nii, ei saa unohtaa niitä tapauksia, jotka on täällä mainitissa tapauksessa. Ja grave, que ha afectado a un volumen considerable. Sille fastidiosa. Se on ollut erittäin vakava muun muassa Etelä-Italiassa. Se on synnyttänyt korvaamattomia menetyksiä maanviljelijöille. Tämä viimeisin epidemia, joka koettelee nyt Eurooppaa, liittyy tuontu, tuontikasveihin. Sen takia meidän pitää parantaa olemassa olevaa lainsäädäntöä, jolla voimme paljon enemmän kohdentaa ennaltaehkäisevää työtä. Tänä päivänä, jos käytetään kasvi, kasvintuhoja-aineita, niin meidän täytyy niiden pitää olla paljon paljon turvallisempia. Meidän pitää olla paljon paljon tarkempia, kun ajatellaan tauteja, joita löytyy eri kasveista ja ja kasvit, jotka tulevat kolmansista maissa, e, joita ei vielä löydy EU-sta eikä EU-ssa löydy vielä asianmukaista, asianmukaista käsittelyä näille tuhojakasveille. Minä haluaisin esitellä joitakin kohtia, jotka voisivat olla kompromissiratkaisuja äärimielipiteiden välillä tässä asetuksessa on useita eri kohtia, useita eri kappaleita. Niissä oli otettu huomioon joitakin erittäin järkeviä ehdotuksia, joita parlamentti on tehnyt. Esimerkiksi jos ajatellaan näitä mm, kauttakulkuliikenteen olosuhteita Euroopassa, jotka ovat erittäin otollisia tautien leviämiselle. Rova Juusi halusi myös korostaa myös sitä, kuinka tärkeää on laatia tiettyjä luettoja taudeista jotta voisimme tällä tavalla saada parempaa juridista selvyyttä ja selkeyttä. Viimeisenä Rova Ajusu sanoo, että kaikkien eri tahojen yhteistyön avulla saamme pian sopimuksen aikaan tästä niin tärkeästä aiheesta, joka on erittäin tärkeä eurooppalaiselle maanviljelylle. Tässä oli kaikki rouva puheenjohtaja herra puheenjohtaja tällä hetkellä. Kiitoksia kovasti. De Castro seuraavaksi. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Muutamassa sekunnissa haluaisin ainoastaan onnitella esittelijä McIntyrea erinomaisesta työstä, jota hän on tehnyt. Ja tässä yhdyn edellisiin puheenvuoroihin siitä, että kasvin suojeluun liittyvät toimenpiteet, tuontiin liittyvät saastuneet kasvit, niiden tilanne on ollut viime vuosina hyvin ongelmallinen. Täällä puhuttiin esimerkiksi tästä Xylella fastidiosa taudista. Se on yksi kaiken silminpistävimpiä. Kostarikasta Hondurasista on tullut tänne saastuneita koristekasveja. Tämä on levittänyt valtavaa epidemiaa kautta eteläisen Euroopan. Emme kuitenkaan halua lähteä rajoittamaan vapaita markkinoita, mutta on selvää, että nykyjärjestelmä ei täysin toimi. Emmekä haluaisi, että globalisaatio ja taudit sitä kautta niiden leviäminen toisivat viljelijöillemme entistä enemmän ongelmia. Kiitoksia. Nyt puheenvuorot on käyty läpi. Ja seuraavaksi palautan puheenvuoron McIntyrelle esittelijälle. Olkaa hyvä. Thank you very- Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Haluaisin todella kiittää kaikkia, jotka osallistuivat tähän keskusteluun. En aio nyt vastata tai antaa tukea niin erityisesti millekään kommentille. Olen kirjannut valtavasti asiaa muistiin ja uskon, että pystymme pääsemään järkevään tasapainoiseen lopputulokseen. Se on meillä tavoitteena. Kiitos. Bardzo dziękujemy. W tej chwili możemy przejść do kolejnego punktu. Kiitoksia. Nyt sitten seuraava kohta esityslistalla, kohta kuusi, keskustelukomission edustajan kanssa eläinten teurastamista koskevan asetuksen täytäntöönpanosta ja voimaan saattamisesta. Viides viidettä oli koordinaattoreiden kokous tästä aiheesta ja ECR teki ehdotuksen, josta koordinaattorit päättivät ottaa tämän aiheen käsittelyyn tulevassa maatalousvaliokunnan kokouksessa. Tästä keskusteltiin myös heinäkuun koordinaattoreiden kokouksessa ja päätettiin, että sihteeristö järjestäisi kokouksen poliittisten ryhmien kanssa ja näin sovittaisiin siitä muodosta, jolla asia käsiteltäisiin. Haluttiin kuulla komission oikeudellisia asiantuntijoita jotta saataisiin kuulla asetuksen täytäntöönpanosta ja voimaan saattamisesta. Ja tämän päivän keskusteluun kohdistuu nyt suuria odotuksia, koska tätä kautta määräytyy se, miten etenemme aiheessa tämän jälkeen. Antaisin nyt siis puheenvuoron komission edustajalle. Paikalla on Andrea Gavinelli. Saanko pääosastosta? Olkaa hyvä. Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää päivää kaikille. Olen vastuuhenkilö eläinten hyvinvointikysymyksissä kansanterveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosastossa komissiossa. Meillä on tällainen pieni esitys tässä. Toivottavasti tämä saadaan toimimaan. Dunque, la mia presentazione intende dare in pochi minuti. Esityksessäni haluaisin muutamassa minuutissa kertoa teille toimista, joihin jäsenvaltiot ja komissio on lähtenyt, jotta parhaalla mahdollisella tavalla voitaisiin täytäntöön panna asetusta, jonka kautta on uudistettu eläinten teurastamisjärjestelmää ja on pyritty todella parantamaan näitä menettelyitä ja vähentämään tätä kautta eläinten kärsimystä. Varmasti tunnette nämä toimintapuitteet Tässä puhutaan noin 25 miljoonasta teurastetusta naudasta vuosittain. Sikoja on satoja miljoonia ja miljardeja siipikarjaeläimiä. Eli voidaan sanoa, että tämä teollisuuden ala niin sanotusti on äärimmäisen tärkeä. Asetuksemme on ottanut käyttöön myös parlamentin tuella uusia elementtejä, erityisesti näiden taidotukseen liittyvien menettelyjen valvonta, ylipäätään pätevyysvaatimukset ja kaikki, mikä liittyy henkilökuntaan, joka toimii teurastamoissa. Nyt voimme sanoa, että valvontaan tarkastuksiin liittyvät toimintapuitteet EU:ssa kattavat 70 prosenttia toimista EUn alueella. Ja eläinlääkintäviraston avulla olemme käyneet nyt 13 jäsenvaltiossa tarkastusmatkoilla – ja tässä ovat kyseessä samat henkilöt, jotka tekevät näitä tarkastuksia, samat henkilöt, jotka vastaavat myös elintarviketurvallisuudesta. Eli tässä käytetään hyviä käytäntöjä, joita sitten levitetään vastuuhenkilöille. Tässä lyhyt luettelo tiedoksi teille jäsenvaltioista, joissa olemme käyneet. On tärkeää korostaa, että tämä kattaa hyvin laajoja tuotantoalueita, kuten Saksan, Hollannin, Italian, Ranskan, mutta myös pieniä tuottajavaltioita. Näin haluttiin kattaa todella teurastuksesta suurin osa Euroopassa. Ja sitten eteenpäin. Mitkä ovat pääelementit, joita tässä on tullut esiin? Yksi tärkeä tulos on se, että koska sidosryhmät teollisuus, mutta myös eläinlääkintäjärjestöt, tekninen puoli, asiantuntijat lähtivät mukaan ja tämän takia asetusta on täytäntöön pantu lähes kaikilla aloilla erittäin hyvin, erityisesti mitä tulee punaisen lihan. Totta kai teknisiä mm, kysymyksiä voidaan jatkuvasti parantaa esimerkiksi tainnutukseen liittyviä kysymyksiä. Ja uskommekin, että tähän myös päästään, koska meillä on entistä enemmän tietoa ja resursseja. Eläinten hyvinvointia käsittelevä järjestö on hyvin mukana teurastamistoimissa ja tämä lisää alan avoimuutta ja sitä, että meillä on suuremmat takuut siitä, että kaikki toimii paremmin. Olemme tehneet töitä myös kansainvälisellä tasolla. Meillä on tiettyjä julkaisuja. Olemme järjestäneet, olleet mukana kansainvälisessä konferenssissa, jossa lähdettiin käsittelemään asiaa kaikkien sidosryhmien kanssa. Ja samanaikaisesti myös Euroopan parlamentin tuella olemme olleet to- toteuttamassa pilottihanketta, jonka nimi oli EU WellNet, joka sa- saatiin päätökseen vuonna 2013. Ja se sai aikaan hyviä tuloksia, lupaavia tuloksia uusien teknologioiden kautta on todella voitu parantaa käytössä olevia menettelyitä ja menetelmiä. Tässä meidän esitteemme kansi. Tämä löytyy monella kielellä. Nettisivuilla me sitä on jaettu tuhansia kopioita myös EUn ulkopuolella. Ja kuten usein on sanottu, eläinsuojelualalla koulutus on äärimmäisen tärkeässä roolissa. Teurastustekniikoiden parantaminen on johtanut siis äh, kärsimyksen vähentämiseen, mutta tämä on, terrastaminen on sinänsä menettely, joka vaatii pätevyyttä. Se tehdään käsiin manuaalisesti. Meillä on taho, joka on kouluttanut yli 1360 henkilöä suorittamaan valvontaa – Ja nämä toimet pätevät myös lihan vientitoimin, eli tässä lihaa vieviä eläinlääkäreitä koulutetaan myös. Eli tiede ja teknologia ovat äärimmäisen tärkeitä asioita, kun katsomme näitä asioita. Ja EFSA, elintarviketurvallisuusviranomainen, on jatkuvasti yhteistyössä pääosastomme kanssa – jotta voidaan valvoa jatkuvasti juuri tainutusta, tainutusteknologiaa, esimerkiksi siipikarjan osalta. Siinä on tehtävä kompromissi lihan laadun ja eläimen hyvinvoinnin välillä. Sähköinen tainnutus osittain vaikuttaa lihan laatuun, aiheuttaa kärsimystä, mutta on kuitenkin katsottava sekä taloudellista puolta että käytännön puolta ja löydettävä tasapaino. Meillä on myös tällainen työkalupakki, jonka EFSA on laatinut. Nämä työkalut löytyvät internetistä. Tässä on erilaisia yksinkertaistettuja menettelyitä, joiden avulla voidaan arvioida – esimerkiksi teurastamoissa sitä, miten toteutettu toimet vastaavat asetuksen vaatimuksia. Eli tämä ei liity pelkästään lainsäädäntöön sinänsä, vaan tällä halutaan parantaa täytäntöönpanoa kentällä. Kuten aikaisemmin totesin, eurooppalaista järjestelmää on viety eteenpäin kansainvälisesti OIE, kansainvälinen eläinten hyvinvointia käsittelevä järjestö, on hyväksynyt käytännössä EUn lähestymistavan ja suuntaviivat näissä kysymyksissä. Ja me olemme pystyneet sitten tekemään tarkastuksia tärkeimmissä EU-hun lihaa tuovissa maissa. Näin voidaan taata siis tänne tuotavan lihan laatu entistä paremmin. Tässä sitten esimerkkejä. Tässä on mukana Brasilia, Taimaa. Ne ovat e- Euroopan markkinoiden kannalta äärimmäisen tärkeitä. Sieltä näistä maista tuodaan tietynlaisia tuotteita tänne ja meillä on ollut siis yhteistyötä näiden maiden kanssa. Komissio on julkaissut juuri siipikaren tainnutusta koskevan raportin vuoden 2013 joulukuussa. Tämä antaa osvittaa siitä, minkälaisia investointeja voidaan tehdä alalla. Tässä on siis kyse miljardeista eläimistä, joita tainnutetaan vuosittain. Toukokuussa 2015 Julkaisimme tutkimuksen, jota parlamenttikin pyysi, ja tämä koskee kuluttajille annettavaa tietoa tainnutuksesta tai siitä, että ei tainuteta, eli kyseessä on uskonnollisessa tarkoituksessa tehtävä tainutus. Ja tässä on myös tehty tai laadittu raportti tietynlaisesta rituaalitainnuttamisesta nautojen osalta. Ja vielä viimeinen kuva vuoden 2015 toukokuulta oleva tutkimus, jossa tultiin siihen johtopäätökseen, että suurin osa haastatelluista kuluttajista ei tuntunut olevan kovinkaan kiinnostunut tämän tyyppisistä tiedoista. Ja kuluttajia haastatellen äh, henkilön mielestä näitä tietoja ei myöskään käytetty oikealla tavalla, vaan päinvastoin tutkimuksen mukaan merkinnät, joissa viitataan siihen, onko eläin Tainutettu vai ei, voisi tavallaan leimata tietyn tyyppiset uskonnolliset ryhmät tai ruokavaliot. Ja vielä loppuun hieman viime vuosien työstä yhteenvetona. Eli vasta kaksi vuotta asetus on ollut voimassa. Vuoden 1993 direktiiviin verrattuna tässä on mukana useita innovaatioita, erityisesti teknologisia innovaatioita. Ja teollisuus on vastannut tähän varsin hyvin. Tähän liittyvät siis kuluttajien huolenaiheet eläinten hyvinvoinnista. Mitään merkittäviä vajavaisuuksia täytäntöönpanon toteuttamattomuudesta ei, toteuttamisessa ei ole tullut ilmi. Ja vielä lopuksi toteaisin, että yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa on jatkuvaa ja tästä on hyötyä myös kolmansien maiden suhteen. Eli tässä nyt nopeasti tietoa teille siitä, miten tätä asetusta on viimeisen kahden vuoden aikana täytäntöön pantu. Kiitoksia. panu. Kiitoksia kovasti. Nyt voimme sitten varmasti siirtyä keskusteluun. Wojciechowski ensimmäisenä. Olkaa hyvä. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, dziękuję Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos, että tämä erittäin tärkeä aihe saatiin esityslistalle. Kiitos edustaja Gavinellille komissiosta tästä esityksestä. Minä olin esittelijä vuonna 2009 tämän asetuksen osalta. Silloin puhuttiin inhimillisemmästä tavasta teurastaa, siis aina tainnutus ja poikkeustapauksissa uskonnollisista syistä oli mahdollista teurastaa eläin ilman tainnutusta. Kuitenkin ainoastaan uskonnollisista syistä tämä poikkeus oli mahdollista. Kuitenkin käytäntö, kuten olemme kuulleet ja nähneet, on vähän toisenlainen erityisesti kun teurastetaan vientiin. Tainnutusta ei käytetä. Tämä on ensimmäinen tavallaan vastonlauseeni. Miksi meillä olisi sääntö, joka sanoo, että tainnutus on välttämätön vaatimus? Jos kuitenkin sallitaan tai ainakin annetaan sen tapahtua, että tuotetaan lihaa vientiin ilman tainnutusta. Ystä Tällainen sääntöjen tulkinta tekee oikeastaan turhaksi tällaisen säännön eläinten tainnuttamisesta. Jos tämä rajoitettaisiin ainoastaan uskonnolliseen käyttöön, niin se olisi hyväksyttävissä, vaikka henkilökohtaisesti en ole sitä mieltä, että tämä on hyväksyttävä poikkeus. Mielestäni tässä ei ole kyse uskonnonvapaudesta. Mielestäni meidän pitäisi noudattaa eurooppalaisia arvojamme, johon liittyy myös eläinten kunnollinen käsittely, jolla voidaan säästää eläimiä turhalta kärsimykseltä. Eli poikkeuksia ei pitäisi tehdä uskonnollisista syistä. Eli tässä pitää olla inhimillisempi lähestymistapa eläimiin, eikä ajatella uskonnollisia vapauksia. Kun eihän teurastamo ole mikään paikka, jossa puhutaan uskonnoista. Nämä eivät ole mitään temppeleitä. Nämä ovat teurastamoja. Joten tämä poikkeus on sinänsä jo kiistanalainen, mutta tällainen poikkeus kuitenkin otettiin käyttöön, joten meidän tulisi ainakin pyrkiä huolehtimaan siitä, että tämä poikkeus tulee ainoastaan uskonnollisten yhteisöjen käyttöön. En näe minkäänlaista syytä sille, että ei minkäänlaista syytä oikeudellisesti, poliittisesti ja moraalisesti, että sallittaisiin tämän teurastusmenetelmän käyttö lihan vientiin. Koska jos sen sallimme, niin kaikenlaiset viittaukset tainnutuksen käytön velvoitteeseen ne ovat turhia. Minulla olisi siis kysymys herra Kavinellille, kun tällaista tietoa on vaikea saada. Minkälaisesta suuruusluokasta kysytään? Kuinka paljon nautoja teurastetaan tainnutettuna ja kuinka paljon ilman tainnutusta? Euroopassa vuosittain. Kuinka monta eläintä teurastetaan tainnutuksen jälkeen ja kuinka moni ilman tainnutusta? Minkälaisista luvuista itse asiassa on kyse? Ja samaa kysyisin siipikarjan osalta. Eli minkälainen suhde on näiden lukujen suhde uskonnollisiin yhteisöihin, jotka haluavat tuota poikkeusta käyttää. Joten yhteenvedonomaisesti, erityisesti jos katsomme nykytilannetta maahanmuuton osalta ja ajatellaan ongelmia, joita Eurooppa kohtaa, meidän pitäisi pyrkiä suojelemaan meidän arvojärjestelmäämme. Ja tähän arvojärjestelmään kuuluu myöskin se, että että estetään turha eläimiin kohdistuva kärsimys. Me pyrimme suojelemaan eläimiä mahdollisuuksiemme mukaan. Mehän käytämme näitä eläimiä. Mutta kuitenkin pitäisi välttää turha kärsimys eläinten kohtelussa. Eläinten hyvinvointityöryhmässä on nähty todella järkyttäviä videoita näistä teurastustilanteista. Olemme nähneet, miten valtavasti nuo eläimet kärsivät, ja meidän pitäisi todella tehdä kaikkemme tämän estämiseksi, jotta voimme puolustaa meidän eurooppalaisia arvojamme. Kiitos. Kiitoksia. Ottaen huomioon sen, mitä sanottiin, haluaisin estää oman kysymykseni. Eli teurastaminen ilman tainnutusta vientiin. Viitako tämä uskonnollisten yhteisöjen määräyksiin? Tai toisin sanoen, teurastaminen ilman tainnutusta. Onko tämä siis yleinen käytäntö vai liittyykö tämä vain uskonnollisiin yhteisöihin? Ja seuraavaksi meillä Paulsen. Tack, herr ordförande. Kiitos puheenjohtaja. Olen hyvin iloinen, jos teurastusalalla otetaan huomioon eurooppalaista lainsäädäntöä, pyritään noudattamaan meidän eurooppalaisia arvojamme. Ja tässä minun on oltava Sikoskin kanssa samaa mieltä. Minä henkilökohtaisesti en oikein pysty puolustamaan halalia kosser teurastusta uskonnollisista syistä. Koska, hyvät ihmiset, Eurooppa on lähinnä kristittyä aluetta. Ja jos nyt palataan lähtöteksteihin meidän kristin uskon raamatussamme, niin palataan esimerkiksi siihen, että homoseksuaalisuus on todella järkyttävää väärin ja syntiä. Tätä mieltä emme kuitenkaan enää Euroopassa ole. Me hyväksymme homoseksuaalisuuden, olemme sitä mieltä, että tämä liittyy yksilöiden vapauteen. Mielestäni ei ole yhtä hyvää syytä hyväksyä syömiemme eläinten teurastusta ilman tainutusta. Hyvin vaikea minun on sitä hyväksyä. Siksi kysyisin herra Gavinelli teiltä. Tiedättekö tarkkaan, kuinka suuri prosenttiosuus eläimistä Euroopassa, kaikista miljoonista, jälleen miljoonista teurastetuista eläimistä, kuinka moni teurastetaan ilman tainnutusta? Kiitos. Bardzo dziękujemy pani poseł. Kiitoksia. Tiedämme, että olette lähdössä, joten täältä tulee teidän kukkakimppunne. Jeszcze raz dziękujemy i oczekujemy. Kiitoksia kovasti vielä kerran. Olette todella tervetullut tänne milloin tahansa. Seuraavaksi Laso. Oui, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja on todella, todella välttämätöntä, välttämätöntä, että jäljitettävyyttä kehitetään etiketeillä mahdollisimman kattavilla, ei ainoastaan lihan alkuperästä, vaan myös miten liha eläin on teurastettu. On täysin kestämätöntä, että kuuluttajan on pakko ostaa lihaa, joka on rituaaliteurastettu, jota hän ei itse voinut valita ja että on teurastettu eläin sillä tavoin, että, ei voida, että kuluttaja ei voi tietää sitä. Kuluttajat voivat, tämä on tietysti minun henkilökohtainen näkemykseni, voivat tuomita nämä rituaaliteurastustavat, joista syytetään ei ainoastaan siitä, että eläimet kärsivät, kun ne kun niiltä viiletään kurkku auki, kun ne ovat vielä eläviä, niin siinä on kyse myös turvallisuudesta. Liha, liha voi liha voi tulla bakteereja silloin, kun tämä julmateurastus toteutuu. Meillä pitäisi olla, mm, meillä pitäisi olla etiketöinti ja jäljitettävyys kaikille teuras, teuraseläimille. Kiitos. Bardzo dziękuję, pan poseł. Kiitoksia. Seuraavaksi Anny, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Me puhumme asiakirjasta – joka taisi olla asetuksen täytäntöönpano teurastamoilla. Tässä tämä kansi on ihan PR-katastrofi. Ei tässä nähdä niitä eläimiä, joita odotettaisiin nähtävän siellä. Siinä on kissaa, koira, hevosen ja lehmän siläksi. No voihan se olla, että joissain Euroopan maissa kissoja ja koiria löytyy teurastamoista – mutta ei todellakaan yhdistyneestä kuningaskunnasta. Jos komissio haluaa, että yhdistyneessä kuningaskunnassa komission suhtaudutaan vakavasti, niin ehdottaisin, että kuva muutetaan tuolta, tuo kansikuva. Ja sitten puhuttiin näistä tarkastuksista, jotka kohdistuvat teurastamoihin. Minä kyllä tunnen sympatia brittiteurastamoa hoitavaa kohtaan, jossa arvioidaan – sellaisten ihmisten puolesta, jotka tulevat maista, joissa esimerkiksi härkiä tai hevosia kuolee härkätaisteluissa. Tämä on todella ällistyttävää, että ihmiset tuottavat eläimiä, kasvattavat eläimiä tällaiseen. Ja sitten puhutaan rituaaliteurastuksesta ilman tainutusta. Monet kuluttajat yhdistyneessä kuningas kunnassa ovat raivostuneita siitä, että tässä ei ole selkeää merkintää tuotteessa komissio sanoo, että se taattaisi, saattaisi stigmatoida tuotetta. Minä en välitä ollenkaan siitä, stigmatisoiko tämä tiettyä tuotetta. Kyllä kuluttajalla on oikeus tietää, miten liha on tuotettu ja miten eläin teurastettu. Ja mitä nopeammin jäsenvaltiot voivat saada palautettua itselleen oikeuden merkitä ruokaa, sen parempi. Bardzo dziękuję. Pani poseł. Kiitoksia. Seuraavaksi Mila Mylä. Kiitos. Puheenjohtaja ongelmia on useita. Yhtäältä Toisaalta yhtäältä meillä on keskittymiä ja teurastamot ovat entistä suurempia. Eläimiä ajetaan entistä pidempiä matkoja paikasta toiseen. Kuljetukset ovat usein ongelmaisen pitkiä teurastamoihin ja ihmiset tekevät teurastamossa töitä varsin kovassa paineessa. Nyt kahden vuoden ajalta meillä on kokemuksia tilanteesta ja meidän täytyy nyt todella konkreettisesti pohtia, toimiiko asetus vai onko tässä hieman rukkaamisen varaa. Kysynkin komissiolta, pitääkö meidän parantaa asetusta entisestään ja kenties ottaa käyttöön aikajana joka olisi eläinkohtainen, eläinlajikohtainen. Ja toinen asia, jota olen kovasti käsitellyt, olen uusi tässä parlamentissa ja uusi eläinten terveyttä koskeva, käsittelevässä interryhmässä. Olemme siellä nähneet näitä videoita. Tiedämme, että härkä kärsii jopa 20 minuuttia ennen kuin se kuolee. Eli me haluamme todella etääntyä tämänkaltaisista tapauksista. Emme halua, että teurastamista voidaan te- tehdä ilman tainnutusta. En tiedä, kuinka paljon tätä asetusta nyt ylipäätään voidaan parantaa. Onko tämä komission mielestä vielä mahdollista? Naudanlihan merkinnät ovat jo yleisiä hullulehmän taudin jälkeen naudanliha on pitänyt merkitä. Ja näin voidaan siis myös jäljittää teurastamo, jossa nauta on teurastettu. Mutta itse näen tässä parantamisen varaa ja eläinten hyvinvoinnin on oltava ensimmäisellä sijalla. Meidän täytyy täällä valiokunnassa toimia rohkeasti. Kiitos. And... Niin, kiitos paljon. Olen kyllä paillani siitä, että tässä rajoitetaan keskustelua uskonnollisiin kysymyksiin ja pahoitellaan sitä, että elämiä teurastetaan ilman tainnutusta. Mutta jos katsotaan käytäntöä, pitäisi katsoa, mitä todella tapahtuu teurastamoissa. Ei siellä tainnutus oikein suju niin kuin pitäisi, jos ajatellaan eläinten kannalta sitä, mitä tainnutusta yleensä käytetään, niin kyllä voidaan nähdä näiden eläinten silmistä, miten ne kärsivät, elävät tainnutuksen jälkeen. Se nähdään, miten nämä sijat tuskin pystyvät hengittämään, huutavat, pyrkivät karkun kiipeilemällä toistensa yli. Tällainen tainnutusmenetelmä ei ole kyllä toimiva. Haluaisin kysyä komissiolta, jos todella haluamme tässä nyt ottaa kantaa ja päättää asioista, niin pitäisi päättää tällainen tainnutusmenetelmä. EFSAkin on ajanut sitä jo pitkään, vaikka tämä käytäntö on edelleen voimassa. Teidän kertomuksenne kuulosti ihan hyvältä vuonna 2013 neljä valtiota – Tanska, Saksa, Ruotsi ja yhdistynyt kuningaskunta noudattivat tätä. Nyt 70 prosenttia teurastuksista tietojenne mukaan toimivat sääntöjen mukaan, tai tulisi ainakin näin olla. Tällaisia tuloksia saatiin, mutta kuitenkin 30 prosenttia jää edelleen ulkopuolelle, eli kyllä tässä on vielä ihan paljon työtä tehtävänä. Samoin kuin Geflügel, auch da, äh, hiilidioksidi tainnutuksen osalta, samoin kuin näiden machen, bevor wir, äh, uns sähköiskujen käyttäminen. Siinäkin monet siipi karja näin tainnutettuna elää myös pitkään vielä jälkikäteen. Eli kaiken kaikkiaan meillä on tässä ongelma ihan järjestelmässä. Meillä on paljon teurastuksia – jotka toteutetaan ihan muutaman teurastamon kautta. Eli tämä on todella valtavia massoja käsittelevä teurastamoina Ja näin kovan paineen alla, kun pitää tehdä työtä, pitää pohtia, voidaanko todella saada sellaista lainsäädäntöä aikaiseksi, että tässä otetaan huomioon eläinten hyvinvointi. Täällä puhuttiin eurooppalaisista arvoista eläinten hyvinvoinnista. Onko se tällaisessa mahdollista tällaisessa järjestelmässä, kun ajatellaan, miten valtavia eläinmääriä kulkee näiden teurastamojen kautta. Uskoisin, että useat eläimet teurastetaan ilman kunnollista tainnutusta. Se on ongelma koko järjestelmässämme ja pitäisi nyt pohtia, miten se saataisiin korjattua. Kiitos. Bardzo dziękuję, pani poseł. Kiitos. Seuraavaksi Noisha. Kiitoksia. Kaksi konkreettista kysymystä komission herroille. Yhtäältä kerroitte, että täytäntöönpano on varsin hyvä teurastamisen sääntöjen osalta, erityisesti kun kyseessä on punainen liha. Toisaalta taas siipikarjaan liittyy vielä ongelmia. Tästä haluaisin kuulla hieman lisää ja siipikarja-alanahan tulee kasvamaan. Toisaalta sanoitte, että teollisuus tekee lihan laadun ja muiden kriteerien välillä, siis eläinten suojelun välillä kompromisseja. Itse en ole yhtään samalla kannalla kanssanne, vaan nämä asiat riippuvat toisistaan. Jos eläimet eivät kärsi stressistä, niillä on kylliksi tilaa liikkua, niin silloin niiden lihakin on parempi laatuista. Eli tämä väittämä, tästä haluaisin kyllä kuulla vielä lisää. Ja haluaisin tehdä selväksi vielä sen, että olen hämmentynyt siitä, mitä sanoitte. Odotin hieman jotakin muuta. Ehkäpä minulla oli vääränlaisia odotuksia, mutta odotin että tänään olisimme nähneet hyvin tarkkaan, mitkä ovat ne alat, joilla teurastus ei tapahdu sääntöjen mukaisesti. Emme tietoisesti halunneet kutsua tänne eri uskontokuntien edustajia, vaan halusimme kuulla, tai siis me haluamme todella kuulla teiltä komission edustajalta, miten, millä tavalla teurastetaan halusimme todella saada perustietoa näistä kysymyksistä. Ja on tärkeää korostaa sitä, että pienet poikkeukset, joihin voidaan lähteä, niin pitäisikö niitä miettiä uudelleen ja rajoittaa niitä kenties entisestään. Mielestäni minkälaista ilmantainotusta tapahtuvaa teurastusta ei voi olla. Tästä haluaisin vielä puhua. Ja vielä tukisin edellisiä puhujia siinä, että on aivan selvää, että usein eläinten pitää tässä sopeutua teurastuksen ja teollisuuden tarpeisiin. Tämä on kuitenkin tietoinen päätös, armoinen päätös siinä, miten teurastaminen tehdään. Eli ei tässä voi katsoa pelkää eläimen ruhoa ruumista. Ek. Ek. herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että onhan tämä melkein farssia, jos taloudelliset kysymykset sekoitetaan eläinten hyvinvointiin, eettisiin ja moraalisiin kysymyksiin eläinten suojelu liittyy. Se pitäisi erotella taloudellisesta ajattelusta. Ich habe zwei Fragen. Minulla olisi pari kysymystä. Mitä komissio aikoo tehdä? Todella tehdä hiilidioksidi tainnutuksen osalta. Epäilyksettä hiilidioksiditainnutus johtaa suuren stressin ja turhan kärsimykseen. Toinen kysymys me puhuimme siipikarjasta, naudoista, sijoista. Ja miltä näyttää satojen tuhansien Das ist eine Tierart, die genauso kanien asema. Ne kärsivät ihan samoin kuin muut eläimet. Siipikarjasta kuulemme, olemme voineet lukeakin monista yhteyksistä tästä, mutta kaneista ei puhuta mitään. Ja sitten kolmas kysymys ehkä vielä. Meillä on melko korkeat eläinten suojelun tasot Euroopassa. Samalla tiedämme kaikki, että monet eläimet viedään, kuljetetaan Euroopan rajojen yli. Eli juuri kun on ylitetty rajat kolmanten valtion EU-standardit eivät enää päde. Tästähän puhuttiin jo. Monet eläimet kuljetetaan lähi tai Afrikkaan elävinä. Tämä tuottaa jo paljon kärsimystä. Ja sitten joutuvat kärsimään siellä vielä teurastusmenetelmistä. Olisiko mahdollista tehdä jotain myöskin tässä mielessä? Koska eihän ole järkevää sanoa, että arvostetaan ja teurastetaan tiettyjen sääntöjen mukaan Euroopassa ja sitten voidaan viedä Euroopasta teurastettavaksi muualle muiden maiden sääntöjen mukaan. Kiitos. Dziękuję. W tej chwili pan poseł Jar. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Also... Kiitos, puheenjohtaja. Jatkan siitä, mihin edellinen puhe pääsi. Moraali etiikka. Täällä pitää antaa tiet säännöt. Ei teollisuus saa toimia oman vapaan halunsa mukaisesti. Täällä ei saa teurasta eläimiä ilman tainnutusta muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Ja kun pohditaan uskonnollisia syitä. Tätä voidaan tietysti pohtia. Tästä puhuimme laajasti, kun olin Saksan liittopäivien jäsenenä. Ja kävi ilmi, että eri uskonnolliset tahot eivät olleet samoilla linjoilla edes keskenään – Eli miten suhtaudutaan siihen, miten eläin reagoi, kun tainnutetaan tai ei tainnuteta. No, kysymykseni kuuluu. Eli kun katsotaan eri eläinlajeja, kuinka mitkä prosenttiosuudet eri eläinlajien osalta jäävät ilman tainnutusta teurastamisen yhteydessä. Ja sitten vielä yksi kysymys, jota en ymmärtänyt. Tuommeko Eurooppaan, Euroopan ulkopuolelta sitten lihaa, eläimiä, joita ei ole tainnutettu? Olisi hieman hankalaa, jos tässä sitten tavallaan tuotaisiin tällaista lihaa kolmansista maista. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja ihan lyhyesti. Minä olen vasta nyt vähän tainnutettu myös, kun kuuntelen tätä puhetta ja haluan kertoa teille mielipiteistäni. Kun olen kuullut nyt teitä, haluaisin sanoa, että olen ihan samoilla linjoilla asetuksen kanssa, joka nyt on voimassa, kuten komission puheenjohtaja. Valiokunnan puheenjohtaja sanoi, mutta kyllä jäsenvaltiot ovat 70 prosenttisesti suoriutuneet velvoitteistaan, jos ymmärsin oikein komission edustajahan näin puhui ja sen takia mielestäni se oli ihan järkevää nyt, mitä ollaan tekemässä. Toisaalta tämä valiokunnan jäsenet eivät pidä tästä asetuksesta, jos ei heitä miellytä, niin ei sille voi mitään. Mielestäni tämä on kuitenkin hyvä asetus. Tässä ollaan nyt tekemässä, toteuttamassa muutosta Euroopassa, koko Euroopassa – kun haluamme kunnioittaa eläinten hyvinvointia. Se on hyvä asia. Se on hyvä. Meidän täytyy vain muistaa, miten, mikä tilanne oli vallalla ennen. Tämä muutos on hyvä, mutta tämän lisäksikin uskoisin, että kun on nyt hyväksytty tämä kunnioitus joidenkin uhrausten muodossa, kun on kyse uskonnosta, niin kyllä sekin on hyvä asia on tärkeää, että Euroopassa ylläpitää säilyttää se. Sen takia minä haluan selvästi sanoa, että minä en ymmärrä, miksi tässä nyt pitää keskustella tästä. Asetus on mielestäni ihan asianmukainen. Meidän täytyy ottaa huomioon myös todellisuus eri jäsenmaissa koko Euroopassa. Minä tulen Espanjasta, jossa lihantuotanto on erittäin tärkeää. Siellä on myös jalostus siellä ollaan myös muuttamassa näitä teurastamojen tapoja. Ja tahti on hyvä. Ymmärrän kyllä, että jotkut haluavat vähän kiihdyttää tahtia. Kyllä minä sen ymmärrän. Mutta, mutta meidän täytyy pitää asiat oikeassa järjestyksessä. Ja, ja meitä huolet, huolestuttaa tällä hetkellä ensinnäkin Euroopassa pakolaisten tilanne ja mitä heille on tapahtumassa. Mutta meidän täytyy kuitenkin 100 prosenttia jatkaa työtä eläinten hyvinvointia silmällä pitäen, mutta ei tästä saa nyt tehdä sitä tärkeintä asiaa ja, ja perus, perusasiaa tämän, tälle valiokunnalle jatketaan työtä entiseen malliin, se on ihan hyvä. Ja tavoitteena on aina, ennen kaikkea aina tulee aina olemaan ö, eläinten hyvinvointi, mutta ei saa unohtaa ihmisten hyvinvointia, ei myöskään unohtaa tässä valiokunnassa, mitkä ovat aina vallalla olevat poliittiset painopistealueet. No niin, nyt olemme käyneet läpi puhujaluettelon. Joten pyytäisimme, että komission edustaja Gavinelli voisi nyt käydä läpi äsken kuultua. Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos kovasti kaikille valiokunnan jäsenille heidän osoittamastaan mielenkiinnosta ja eri argumenteista, joita täällä kuultiin. Tässä käytiin nyt varsin laaja keskustelua, jotka koskevat myös perusoikeuskirjan liittyviä asioita. Viitan tässä uskon, uskonvapauteen, joten aivan kaikkeen en voi kommentteja antaa. Mutta vastaan kuitenkin minulle suoraan esitettyihin teknisiin kysymyksiin. Ensinnäkin, kun katsotaan, kuinka paljon eläimiä tainutetaan, äh, teurastetaan ilman tainutusta Euroopassa, meillä ei ole sellaista keinoa, jolla voitaisiin kerätä asetuksen mukaan tällaista tietoa Euroopasta – joten tiedot, joita meillä on, tulevat erilaisista teetetyistä tutkimuksista kolmansien osapuolten taholta. Mutta esimerkiksi nautoihin liittyvä tieto. Meillä on vuoden 2012 tutkimus ja sen mukaan noin 8,5 prosenttia teurastetuista eläimistä jäisi tainnuttamatta, eli noin kaksi, kaksi miljoonaa. Muista eläinlajeista meillä ei ole tarkoja tietoja, mutta juuri näinä päivinä tästä syystä komissio on pyytänyt lisätietoa ja yhteistyötä kaikilta jäsenvaltioilta näissä kysymyksissä, jotta saataisiin entistä enemmän tietoa näistä asioista ja odotamme tietoja vuoden 2016 alkupuolella. Kun lisäksi sitten katsotaan eläinten vientiä kolmansiin maihin ja teurastamista kolmansissa maissa, niin tässä on tärkeää katsoa myös sitä, kuinka paljon lihaa tuodaan kolmansista maista Eli kun katsotaan kulutukseen tulevaa kolmansista maista tulevaa lihaa, niin katsomme kansainvälisen kauppajärjestön tietoja. Komissiolla ei ole suoraa mahdollisuutta toimia eläinten hyvinvointiin liittyvässä kysymyksessä kolmansien maiden suhteen, suhteen, mutta tämä aihe kiinnostaa kovasti kuluttajiamme ja TAEX viraston avulla olemme järjestäneet tätä käsitteleviä tapahtumia, jotta saisimme lisää tietoa näistä kysymyksistä. Tämä oli pilottihanke ja toivottavasti voimme parantaa tilannetta jatkossa entisestään, kun näemme, miten tämä hanke edistyy. Kun katsotaan sitten vientiä, tämä oli yksi ydinkysymyksistä. Eli onko laillista teurastaa eläimiä ilman tainotusta vientiin? No voimme todeta heti alkuun, että asetuksessa päätavoitteena on se, että voidaan sovittaa yhteen perusoikeuskirjan tavoitteet ja eläinten hyvinvointi joten poikkeusta voidaan tulkita hyvin rajallisesti. On siis selvää, että tällaista poikkeusta ei voida käyttää pelkästään kaupallisiin tarkoituksiin. Jäsenvaltioilla on tehtävänään täytäntöönpanoasetusta ja siksi tätä poikkeusta sovelletaan tapauskohtaisesti niin, että otetaan huomioon tietyt parametrit. Ja tässäkin pitää muistaa siis perusoikeuskirja. Meillä ei siis ole mitään yleisluontoista vastausta siihen, onko laillista teurastaa eläimiä vientiin ilman tainnutusta. Siitä yksinkertaisesta syystä, että tilannetta pitää arvioida jäsenvaltiotasoilla tapauskohtaisesti. Tämä on tieto, jonka olemme saaneet omilta juristeiltamme. Sitten tiedot merkinnöissä ja niihin liittyvä kysymys. Komission tutkimus on pyrkinyt antamaan vastauksen myös tähän kysymykseen ainakin osittain, ja parlamenttihan peräänkuulutti tällaista tutkimusta. Eli otanta, joka tutkimuksessa oli, kattoi suuren osan kansalaisista ja noin 80 prosenttia teuras toiminnasta Euroopassa. Meillä oli myös kyselytutkimus 28 jäsenvaltiossa. Tutkimus on juuri julkaistu ja tämä on ensimmäinen laatuaan Ja kun tuloksia katsoo, niin näyttää todella siltä, että kuluttaja ei suoranaisesti kiinnosta tämänkaltaisten tietojen lukeminen merkinnöistä. Se oli tulos, joka tutkimuksesta saatiin. Useimmiten kyselytutkimuksen mukaan Matti Meikäläinen ei ole sanonut edes käyttää tämänkaltaista tietoa hyväkseen, koska Esimerkiksi ei ollut tietoa siitä, mitä tainnutuksella tarkoitetaan teurastamisen yhteydessä. Joten kuten sanoin, kuluttaja selkeästi haluaa suojella eläimiä, mutta ei ole selvää, onko etiketit ja merkinnät paras mahdollinen tapa antaa näitä tietoja. Komissiokin siis tietää tämän asian ja olemme julkaisemassa yleisemmän tutkimuksen, joka kartoittaa sitä, miten kansalaiset ja kuluttajat suhtautuvat eläinten suojeluun ja hyvinvointiin. Ja sitten tekninen kysymys, joka liittyy tainnuttamiseen hiilidioksidilla. Alussa kun puhuin kompromissista laadun ja eläinten hyvinvoinnin välillä – niin en sanonut, että tutkimukset totesivat, että hyvinvointi äh, heikentäisi laatua. Päinvastoin, totta kai eläinten hyvinvointi vaikuttaa äh, laajasti siihen, minkälainen on lopputuotteen laatu. Kun puhumme eläinten tainuttamisesta, siinä käytetään hyvin tiettyjä, tietynlaisia teknisiä menetelmiä. Ja sekä äh, sikojen että siipikarjan osalta hiilidioksiditaidotus ei ole mitenkään täydellinen toimintatapa, mutta se on hyvin tehokas ja sillä voidaan taata eläinten hyvinvointi. Kuitenkin samanaikaisesti komission analyysi äh, Euroopan järjestelmistä ei ole voinut löytää vaihtoehtoisia tehokkaita ratkaisuja joten tässä ollaan osittain siirtymässä sähköllä tainnuttamisesta hiilidioksidilla tainnuttamiseen, koska lyhyellä aikavälillä ei ollut tarjolla parempia vaihtoehtoja. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö komissio voisi investoida innovointeihin tällä alueella, jotta löydettäisiin parempia ratkaisuja. Sikojen osalta tilanne on siis samankaltainen. Ongelma on, tai ero on se, että hiilidioksidin lisäksi käytetään myös muita tainnutuskaasuja, mutta en lähde nyt käsittelemään yksityiskohtia tämän osalta. Tilanne siis kehittyy ja kuten sanoin, asetusta on nyt täytäntöönpantu kahden vuoden ajan. Ja on tärkeää, että komissio ottaa käyttöön uusia strategioita ja politiikkoja tulevaisuutta silmällä pitäen. Ja kaikki nämä tiedot ovat totta kai tärkeitä tulevaisuuden kannalta. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon. Kun aloitimme keskustelun tästä aiheesta, totesin, että asiassa edetään tämän päivän keskustelun pohjalta. Ja ehdotan seuraavaa. Palatkaamme vielä tähän aiheeseen poliittisten, poliittisten ryhmien keskusteluissa. Nyt kun olemme koordinaattoreiden kesken keskusteltu tässä, tai keskusteluiden jälkeen koordinaattorit voisivat sitten palata keskustelemaan aiheesta keskenään. Ja näin voimme sitten yhdessä pohtia sitä, miten tässä on syytä edetä jatkossa. Tämä oli siis ECRn aloite ja uskoakseni tähän astinen toimintatapa oli hyvä. Eli turha tässä on hätiköidä. Niin, ettei synny turhaa kitkaa keskusteluissa. Tämä on hyvin arkaluontoinen eettinen kysymys, joten ehdottaisin seuraava, seuraavanlaista toimintatapaa. Nyt päättäisin sitten tämän päivän kokouksen. Muistutan teitä vielä huomisesta äänestyksestä. Muistakaa ottaa äänestyskorttinne mukaan. Anny johtaa huomenna puhetta, koska Luxemburgissa järjestetään ministerineuvoston kokous. Ja minä ja Filip osa- osallistumme siihen. Nyt pidämme viiden minuutin tauota. Itse lähden. Niin. Puheenjohtaja, ehkä tässä on epäselvyyttä ainakin englannin tulkkauksessa. Sanoitte, että edustaja Anju on puheenjohtajana huomenna. Varmaankaan en ole. Se on ihan selvä. Pahoittelen myös, etten voi osallistua huomiseen kokoukseen, koska joudun lähtemään hautajaisiin yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Moja pomyłka, e, bo... No minä tässä tein virheen. Katsoin teitä siellä, enkä nähnytkään täällä Andriötä, joka ei tänään ollutkaan paikalla, eli nimet menivät sekaisin. Mutta kyllä se periaatteessa olisi ollut mahdollista, eikö niin? Ei tämä hankala ole. Mutta ymmärrämme kyllä, miksi ette pääse huomenna paikalle. Viiden minuutin päästä sitten palaamme koordinaattoreiden kokoukseen. Kiitos.